Bien. Mes chers collègues, un peu de silence. La... Rakkaat kollegat, olkaa vähän hiljempaa. Kokous alkaa. Haluan kiittää komission jäsen Lewandowskia. Toivotan hänet tervetulleeksi, kuten hänen avustajansa tapojen mukaisesti. Komission jäsen puhuu ensin parlamentin talousarviovaliokunnassa esitelleen 2014 alustavan budjetin, jonka tänä aamuna komissiokollegiona on hyväksynyt. Meillä on siis valiokuntaamme erityiskokous. Muistetaan, että meidän tavanomainen ohjelmoitu kokouksemme huomenna, huomenna aamulla. Ja kerron teille viran puolesta, että olen pyytänyt parlamentin puhemiestä järjestämään budjettivaliokunnan erityiskokoukseen ensi maanantaina Strasbourgissa 18.30. Olemme varanneet tämän ajan koordinaattoreille, mutta päätin, että meillä olisi koko valiokunnan julkinen kokous kiinnittääksemme huomiota monimuotoisen rahoituskehyksen tilanteeseen. Se ei ole tämän päivän estyslistalla. Me olemme puhuneet viime maanantaina suljettujen takana ja meidän täytyy sitä käsitellä ennen äänestystä, joka on sitten seuraavalla viikolla tulossa äänestykseen täysistuntoon. Olet nähnyt esityslistan, niin sillä on käytännössä yksi kohta. No se on budjetin esittely. Ja ehdotan, että annetaan heti puheenvuoroa komission jäsen Lewandowskille. Thank you. Good morning. We are now about... Huomenta. Meillä on nyt äh, tässä 28 maan ensimmäinen budjetti, ei siis 26, vaan 28. Ja hyvä uutinen on se, että tänään, tänä aamuna Koreper vihdoin sopi Kroatiasta. Tämä on hyvin tärkeää, joten tervetuloa perheeseen ja sen numero 28. Me olemme täysin tietoisia siitä, että me aloitamme ilman, että meillä on sopimusta monivuotisesta rahoituskehyksestä, mikä ei tietenkään ole hyvä asia, mutta kunnioitamme vanhoja hyviä sääntöjä, eli budjetin virallisen hyväksynnän jälkeen me esittelemme tämän budjetin parlamentille. Me olemme nyt aikamoisessa aikapaineessa, koska 314 artiklan mukaan meidän tulee olla kaikki kieliversiotkin valmiina ensimmäinen, ennen ensimmäinen heinäkuuta ja budjettiluonnossa ensimmäinen syyskuuta viimeistään. Kuten tiedätte, Yleensä me olemme hyvin pragmaattisia ja esittelemme jo huhtikuussa budjettiluonnoksen, joka jättää enemmän aikaa sekä parlamentille että neuvostolle käsitellä luonnosta ja se on paljon silloin näppärämpää. Tällä hetkellä me olemme yrittäneet hyötymään näistä budjettineuvotteluista, joita käydään tulevaisuudesta tai MFFstä. Ja täytyy toki huomioida, mikä on tilanne parlamentin ja neuvoston välillä, kun puhutaan tulevaisuudesta. Pidetään tätä nyt lähtökohtana. Eli kunnioitamme perustamissopimuksen määräaikeita, aikoja. Mutta kunnes äh, sovittelukomitea kokoontuu, meillä on aikaa äh, korjaavan äh, kirjeen kautta mahdollisuus tehdä tavallaan muutoksia siihen, mitä neuvosto ja parlamentti ovat sopineet. Tässä on yleinen huomio sitoumuksista ja maksuista. Sitoumukset eh, noudattelevat tätä jakoa, joka on jo esitelty KOBU-valiokunnalle 27. maaliskuuta mutta tässä on yksi suuri muutos. Tässä on etupainotteisuutta vuodelle 2014 ja 2015. Joten tältä osin profiilia on muutettu aika lailla suhteessa siihen, mitä teille esiteltiin 27. Maalikuuta, maaliskuuta. Mitä tulee sitten maksumäärärahoihin, ne ovat äh, vuoden 2013 sijoittaa katon alapuolella luonnollisesti. Ja siksi me oikeastaan käytämme täysin tätä kattoa, liittyen siis nyt maksumäärärahoihin. Ja sitten kun me tiedämme, mikä on lopputulos neuvoston ja parlamentin kesken, niin me voimme sitten muuttaa vielä tätä. Painopisteet on jo mainittu. Me etupainotamme nuorison työllisyysaloitetta. Meillä on myös PK-yritysten maksukykyyn panostettu. Mutta yleisesti ottaen enemmän kuin koskaan vuoden 2014 budjetti on investointiväline. Eli jos johonkin on keskitytty, niin kasvuun, työllisyyteen ja kilpailukykyyn. Sen tulee olla lähtökohta budjetille. Mutta samanaikaisesti tämän budjetin luonne on tällainen rakentava, kattava silta vanhan ja uuden välillä. Tämä on oikeastaan siirtymäkauden budjetti, jossa pyritään myös huomioimaan hallinnon tehostaminen, joka käynnistyi vuonna 2013. Ja nyt me olemme siis tämän esimerkiksi virkojen leikkaamisen alussa, mutta tämä tulee jatkumaan viiden vuoden ajan vuodesta 2014. Tässä kuvassa numero, tai sivulla numero kuusi te näette maksumäärärahojen rakenteen uudessa rahoitusnäkymissä. Tässä on sitoumukset ja määrärahat, maksut, jotka tulevat monille eh, projekteille, jotka ovat hitaasti käynnistymässä 2014. Ja tämä perustuu meidän yhteisille kokemuksillemme mutta äh, uusi oikeusperusta vaatii, että tämä on vietävä äh, päätökseen. Sen vuoksi me olemme rajoittaneet nämä e-, esirahoituksen vain näihin sitoumuksiin. Ja tässä äh, pyritään nimenomaan parantamaan työllisyyttä 2013 lähtien. Tärkeää on myös se, että kuilu sitoumusten ja maksumäärärahojen välillä on 6 miljardia, mutta äh, rallit ovat kuitenkin, äh, niiden lisääntyminen on tavallaan hitout, äh, hidastunut, koska viime vuonna tämä oli 18 miljardia joten äh, rallien määrä kasva, kasvoi todella paljon. Sitten seuraava sivu. Tässä näkee maksumäärärahojen äh, osuuden ja se on siis tällainen silta äh, vanhan ja uuden välillä. 14 prosenttia maksusitoumuksia on hallinnolle 14 prosenttia budjetista siis. Se, mikä on hyvin mielenkiintoista ja e, ensimmäinen kerta seuraavissa näkymissä on se, että sitoumuksissa, sitoumuksissa e, meillä on 17 prosenttia, 17 miljardia, 70 miljardia, joka vastaa noin puolta budjetista Eli pyritään viemään päätökseen vanhat ohjelmat ilman uusia sitoumuksia. Eli siis tämä on aikamoinen leijonan osa vuoden 2013 budjetista. Eli maksetaan tavallaan jäljelle jääneet sitoumukset tai käyttämättä jääneet. Ja myös ne RAL-rallit, joita on olemassa vielä tälle vuodelle. ja tason pitäisi olla yli 200 miljardia euroa, josta 70 miljardia maksetaan, äh, on maks, maksetaan 2014. Äh, ja tämä taulukon lopus, loppuosassa te näette, miten sitoumukset, äh, miten sitoumuksia on maksettu ensimmäisenä vuoden, vuotena. Eli tässä on tehtävä nyt paljon valmistelevaa työtä, koska tämä 10 miljardia on lähinnä vain tällaista etu, esirahoitusta. Tällä ehdotuksella tämä on 1,1 prosenttia BKT, Se ei ole paljoa. Eli tämä, nämä ovat maksut vuodelta 2014. Seuraavassa te näette vuoden 2014 budjetti ei ainoastaan siltana, vaan myös tällaisena kehityksenä vuoden 2014 ja 2020 välillä. Ja suurin luku on äh, siis sitoumukset työpaikkojen luomiselle kilpailukyvyn ja kasvun ja innovaation kasvaminen. Mutta tätä kaikkea pitää katsoa tavallaan kehityksenä tuleville vuosille. Ja tätä pitää myös katsoa MFFn ulkopuolelta koska ulkopuolella on kaksi kategoriaa. Ensinnäkin globalisaatiorahasto ja äh, katastrofirahasto. Ne ovat molemmat äh, MFFn kattojen ulkopuolella. Eli tulevaisuudessa on hyvin tärkeää äh, kunnioittaa näiden instrumenttien käyttöönottoa. Solidaarisuusrahastolla ja joustovälineillä on erilaiset tehtävät, mutta meidän on puolustettava tätä periaatetta, että näiden välineiden sitoumukset ja maksumäärärahat ovat MFFn katon ulkopuolella. Tässä on hieman laajempi kuva, ei vuodesta vuoteen, vaan tavallaan perspektiivistä perspektiiviin. Hidassa alku ei tarkoita sitä, että me emme kykenisi toimittamaan lupaamme, vaan tässä nyt on kysymys siitä, että meidän täytyy keskittyä kaikkein tärkeimpiin asioihin. ja huomioida esimerkiksi nämä puuttuvat investoinnit. Verkkojen Eurooppa-väline on asia, mitä ei aikaisemmin ollut mukana. Samoin talouden elvyttämisohjelma. Verkkojen Eurooppa-väline on siis uusi, mutta TEN T-projektihan on ollut olemassa. Eli tässä ei ole ainoastaan 2014, vaan tässä on verrattu kahta taulukkoa. Tässä te näette hieman, miten kilpailukyky on kehittynyt otsakkeessa 1a. tähän kuuluu myös 2013, mutta tämä on siis maksusitoumusten osalta, joten lisätalousarvio ei ole tässä tehnyt mitään muutosta. Seuraavassa kuvassa näyttää sitten kohesio, joka on hyvin luonteenomainen tälle. Minä en ollenkaan ole huolissani tästä putoamisesta alussa, se on ihan luonnollista minun ongelmani on se, että minä haluan, että lopussa on enemmän sitten, koska siinä vaiheessa, kun ohjelmat ovat olleet jo kauemman aikaa käynnössä. Meidän täytyy huomioida nämä maksamatta olevat sitoumukset jäsenvaltioissa – ja niin, että me kykenisimme tavallaan käyttämään kaiken sen, mikä on jäänyt käyttämättä. Ja tämä on tärkeää valtiovarainministeriölle 2014-2015 ja sen jälkeen me sitten tuomme kentälle tuoretta rahaa. Niin kutsuttuja interim-maksuja, jotka heijastuvat sitoumuksiin. Ja sitten viimeinen tällainen kuva tästä kehityksestä liittyy älykkääseen kasvuun, jossa myös alussa on tämä pieni notkahdus ja sen jälkeen lähdetään kasvuun. Ja sitten äh, on nämä lippulaiva-aloitteet. Ette varmaankaan vielä ole unohtaneet Eurooppa 2020 tavoitteita. Meillä on näitä lippulaivoja ja tiettyjä tavoitteita vuodelle 2020 mennessä. Sen vuoksi minusta täytyy myös näyttää, mitä näille on sidottu liittyen siis nimenomaan näihin lippulaivoihin, innovaatio, Eurooppa, nuoret liikkeellä, digitaalinen agenda ja niin edelleen. Eli nämä ovat näitä lippulaivoja 2020 tavoitteelle. Ja seuraava on hyvin tärkeä. Tässä on kysymys uudesta. Ja tästä tullaan keskustelemaan torstaina ja perjantaina. Ei marginaaleissa, vaan nimenomaan huippukokouksen keskiössä – ja tämä on hyvin tärkeää tämän päivän Euroopalle, eli nuorison työllisyysaloite. Ja tässä te olette ehdottaneet, että tässä otettaisiin frontloadin käyttöön mahdollisimman pitkälle. Eli tässä on tätä etupainotusta mahdollisimman paljon. Kaikki mikä on mahdollista tässä nuorisotyöllisyysaloitteessa 6 miljardia kahdeksi vuodeksi 2014-2015 yhdessä luonnollisesti kohesiorahastojen kanssa. Eli tässä on kysymyksessä otsakkeet 1a ja 1b. Meillä olemme ottaneet rahaa joiltain muilta ohjelmilta, jotka ovat oletettavasti näitä hitaita käynnistyjä. Esimerkiksi tämä energiaohjelma, maantieteellinen yhteistyöohjelma – Nämä ovat tällaisia, jotka ovat aika hitaita aloittajia. Ja sen lisäksi vielä kohesiorahaston kautta. Eli tämä sitten taas on niin kutsuttua backloadingia. jotta me voimme hoitaa tämän etupainotteisuuden, etuloadingin tälle nuorisotyöllistämisaloitteelle. Tehän tiedätte, että tässä on kysymys 15-24-vuotiaiden työllistämisestä niillä alueilla, joissa nuorisotyöttömyys on yli 25 prosenttia. Kun katsoo tätä taulukkoa, frontloading-taulukkoa, niin emme me voi kuitenkaan olla ilman kapasiteettia äh, näille muille vuosille, koska ei ole mitään toivoa sille, että nuorisotyöttömyys olisi hoidettu 2015 mennessä. Mutta tämä kuuluukin nyt sitten Euroopan sosiaalirahastolle. Ja siellä on paljon enemmän rahaa, tiedän, että noin 80 miljardia. Mutta minä tiedän, että tässä on tiettyä ristiriitaa liittyen siihen, että mikä olisi tämä raja sosiaalirahastojen ja rakennerahastojen kesken, mutta tämä on hyvin suuri määrä rahaa, joka pitäisi heti allokoida nuorisotakuuseen, koska se on erittäin tärkeä operationaalinen väline, että otettaisiin käyttöön tämä nuorisotakuu. No se on käytössä vasta kahdessa tai kolmessa maassa, koska muissa maissa ei vielä ole rahaa. Ja jotta voitaisiin saada käyttöön tämä nuorisotakuu, meidän täytyy saada käyttöön kohdennettuja varoja tähän asiaan. Eli siis nuorisotyöttömyysrahaa, mutta meidän täytyy saada myös se sosiaalirahasto mukaan kattamaan tämä jäljelle jäävä ajanjakso. Koska meillä on siinä nolla nuoriso työttömyydelle, koska rahat on siirretty frontloadingin kautta käyttöön. Mutta joka tapauksessa sitten meidän pitäisi käyttää sosiaalirahastoa ja se pitäisi näkyä hyvin lainsäädännössä myös, mutta sosiaalirahasto on askel tähän suuntaan. Mutta mitä tulee muuhun, muihin tärkeisiin painopisteisiin, niin PK-yritykset kuuluvat niihin. Me voidaan, meidän täytyy pyrkiä saamaan aikaa myös yksityistä rahoitusta. PK-yrityksille se on tärkeää unionille, koska pien PK-yrityksille ei ole tarpeeksi rahaa. Meillä on välineitä, todellisia välineitä, ei ainoastaan poliittista puhetta. Ja Euroopan budjetissa meidän täytyy yrittää ottamaan Horizon 2020 ja muista ohjelmista ja rakennerahastoista yhdistää nämä rahat. Ja sitä kautta sitten saada vauhtia lainanantoon PK-yrityksille. Tässä te näette, mitä ohjelmia tässä on tavallaan yhdistetty eli rakenne- ja investointirahasto, joka on vapaaehtoinen osallistuminen ja tämä on koko kaudelle eikä vain vuosittainen vuodelle 2014. Mutta me toivomme, että tällä on valtava vipuvaikutus ja että me saamme mukaan julkista rahaa ja yksityistä rahaa ja sitä kautta kykenisimme sitten kattamaan PK-yritykset. Tämä on yksi näistä aloitteista no, ihan sama kuin ne nuorisotyöttömyysasiassakin, emme me kykene mitään tekemään, ellei saada sopimusta monivuotisesta rahoituskehyksestä. Mutta tämä on tärkeä signaali eh, siitä, että meillä on välineitä ja meillä on rahaa myös PK-yrityksiä varten. Ja nyt sitten tämä jännittävä osa. Otsake otsakkeelta pakollisista menoista. No en tässä nyt lähde sen enempää tätä kommentoimaan, koska teillähän on ö, tämä paperi pluntta edessänne. Se, mikä on tärkeää, on tehdä ero vuoden 2014 esityksessä siitä, että mitä voidaan ottaa käyttöön lähes välittömästi ja mikä sitten vasta käynnistyy ja mikä on jäsenvaltioiden projektikapasiteetti. Esimerkiksi horisontin kohdalla. Horisontti on myös projektiluonteinen, joten rehellisesti sanoen minä uskon, että meillä on kapasiteettia frontloadingille, ja minä tiedän, että tämä oli myös se osa teidän visiotanne, kun te neuvottelitte monivuotisesta rahoituskehyksestä. Tässä on siis tiettyä kapasiteettia frontloadingin. Mutta yleisesti ottaen horisont on projektiluontoinen. Eli kysymys on hitaasta käynnistymisestä ja sitten kiihdytetään kohti tulevaisuutta. Ja tässä te näette tällaisen yleiskuvan kehot, kehityksestä otsakkeesta 1a. Tässä on Horisont 2020, jossa te näette tämän, miten se kehittyy. Ja sitten tässä on myös verkkojen Eurooppa-rahasto, jota ei ole ollut olemassa ennen. Erasmus on lähes kaksinkertaistunut ja se ei ole ollenkaan hullumpi asia. Toinen osa otsakkeesta yksi on kohesio. Kiinnittäisin tänne siihen, että meillä on tukea ja apua kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ihmisille. Kaikki täällä tietävätkin tämän. Mutta en nyt lähde kommentoimaan. Tämä nyt on aika avoin. Mutta jotain rahasummia on jo budjetissa. Noin 360 miljoonaa euroa. Ja sitten kysymysmerkki, kuinka tätä käsitellään sitten neuvotteluissa. Sitten otsake kaksi, joka on tämä kaikkein vakain. Tässä on jälleen tällaista neuvottelulogiikkaa, ajatusriihet ja todelliset neuvottelut – näitä kaikkia on käyty ja tämä nyt sitten heijasteleekin vuoteen 2014 tilannetta. Meillä on useita tällaisia projekteja, jotka käynnistyvät hitaasti. Ja sitten ne kiihdyttävät. Eli näitä projekteja on paljon, jotka ovat näitä hitaita käynnistyjiä ja sitten lähtee kone käyntiin pikkuhiljaa. Sitten yksi erityisohjelma Life. Tämä on nyt viesti Helgalle. Tässä on myös muutamia lupauksia Life Plusalle. Vaikkakin minä aina sanon, että Life on äh, vain se, mitä me saamme valtavirtaistamisen kautta. Ja valtavirtaistaminen on hyvin tärkeä väline rahoituksessa esimerkiksi äh, jätevesikäsittelyssä, jätteiden käsittelyssä, energiatehokkuudessa. Joten minä näen LIFEin osana sitä mahdollisuutta, mitä meillä on koko ympäristön parantamisen puitteissa. Valtavirtaistamisessa on siis kysymys miljardeista, joita pystytään eri budjettien kautta tukemaan ympäristöä. Seuraava liittyy turvallisuuteen ja kansalaisuuteen. Kiinnittäisin huomiotanne näihin, tähän, miten hallinnoidaan näitä rahastoja. Meillä on täällä rahaa, jota olemme tavallaan perineet aikaisemmilta vuosilta ja tässä on kysymys jaetusta rahoituksesta, koska jäsenvaltiot, me odotamme jäsenvaltioiden ehdotuksia. Ja nämä ovat myös tällaisia hitaita käynnistyjä, vaikkakin me tiedämme kuinka tärkeä asia tämä on Euroopalle. Ja ajatellen esimerkiksi Syyrian tilannetta nyt. Mutta humanitaarisen avun kautta autetaan nyt Syyriä ja näin se tulee olemaan myös vuonna 2014. Mutta meidän täytyy nyt katsoa, mitä tässä tapahtuu jatkossa, kun konflikti on paha. Tässä on jälleen hitaita käynnistyjiä, mutta kuitenkin ajan myötä tähänkin saadaan aikaan kohtuullista rahoitusta. Sitten luova Eurooppa, entinen mediaohjelma. Tässä on nyt tiettyjä kulttuurisia poikkeuksia, koska tätä rahoitet, tiettyjä poikkeuksia rahoitetaan tämän mediaohjelman kautta. Ja nyt tämä on hieman muuttanut äh, luonnettaseensa nimeltään nyt Creative Europe. Sitten äh, globaali Eurooppa. Ja se, mikä tässä pitää nyt äh, nähdä, on tämä humanitaarinen apu. Tässä on leikattu valmistelevaa jäsenyysrahoitusta. Kroatiahan on jo nyt liittymässä jäseneksi, joten siltä osin sitä ei enää tarvita, tätä rahastoa. Mitä tulee sitten naapuruus ja muihin kehitysohjelmiin vuosi 2013, silloin käytettiin rahaa aika paljon – Mutta otsakkeessa neljä yleisesti ottaen lopputulos neuvotteluista ei ollut niin huono. Muistanette, että meillä on myös tulevaisuudelle tämä hätäapurahasto. Ja sitten on hyvin arkaluontoinen asia, eli hallinto. Haluaisin kiinnittää huomiota tähän keskeelle, koska tässä on nyt jaettu nämä eri osuudet. Eli komissiossa 39 prosenttia ylipäätään kuluista, muut toimielimet, parlamentti mukaan lukien 42 ja yleinen on 19 prosenttia. Tämä yleinen yhteinen on ongelma. Kaikkein tiukimmallakin hallintopolitiikalla, sehän on meidän tavoitteemme. Tässä on nyt vielä Kroatia ulkopuolella. Se, mikä on ongelma, joka näkyy heti, liittyy eläkkeisiin eläkkeet lisääntyvät lähes 6 prosentilla vuonna 2014. Meillä on säästöjä 7 äh, prosentilla, puhuja korjaa, ensi vuonna. Ja säästöjä on tehty myös Eurooppa-koulujen kohdalla, niin meillä on kuitenkin tämä yleinen kategoria, joka vain kasvaa. Ja meidän täytyy tiukentaa näitä hallinto, kuluja. Eli tässä tiukennetaan hallintoa, mutta koskapa eläkkeiden määrä kasvaa, niin tämä ei vaikuta paljon. Tämä näkyy myös näissä kehityskaavioissa, että eläke, eläkkeiden osuus kasvaa ja muut toimielimet suhteessa vuoteen 2012 on aika lailla vakaata, paitsi tietenkin laajentuminen, Kroatia, laajentuminen Kroatialla. Sitten hallinto menoina. Olettaen, että 2013-2014 palkat pysyvät jäädytettyinä. Tässä on tiettyjä lisäyksiä, tiettyjä leikkauksia, mutta teidän täytyy itse arvioida tätä taulukkoa. Sitten seuraava taulukko liittyy virkoihin. Me olemme nyt tässä projektissa, jossa asteittain vähennetään virkoja yhdellä projektilla, äh, prosentilla vuodessa. Tämä käynnistyi vuonna 2013 ja kaikki toimielimet ovat tässä mukana. Tämä on hyvin hankalaa, koska toimielimillä on uusia toimivaltuuksia ja töitä, mutta olen aika ylpeä niistä ponnisteluista, mitä esimerkiksi komissiossa on tehty. Koska meidän täytyy palkata noin 200 kroatialaista, mutta sitten huolimatta me kykenemme vähentämään virkojen määrää vuodella, vuonna 2014. No ei tämä nyt äh, välttämättä ole täysi kuva hallinnollisista kuluista, koska meillä on tiettyjä hallinnollisia äh, kuluja otsakkeen viisi ulkopuolella. Tässä on todellakin äh, ponnisteltu liittyen näihin kaikkeen, mikä on otsakkeen viisi ulkopuolella ulkoinen henkilökunta, väliaikainen henkilökunta ja niin edelleen, erilaiset virastot, tutkimusvirastot ynnä muut. Eli tämä oli nyt lähes tässä. Mutta ihan budjetissa ole kysymys ainoastaan luvuista, vaan myös periaatteista. Ja me olemme yksinkertaistaneet nomenklatuuraa ja ja ohjelma, tavallaan julistukset, niiden täytyisi myös osoittaa, mitä tuloksia pitäisi saavuttaa. Eli tämä nyt tässä oli tavallaan tällainen silta vanhan ja uuden välillä, vanhan ja uuden budjetin välillä. Näin, että olette vielä hereillä, vaikka näin kauan puhuinkin. Kiitokset huomiostanne. Merci. Kiitoksia. Kiitoksia, herra komissaari. Yleisö ei mitenkään ole nukahtanut. Se on kuunnellut ja ottanut myöntävästi vastaan kommentin nyt Ann Jensen esittelijänä. Valitettavasti Valitettavasti hän joutuu pian lähtemään. Se ei mitenkään merkitse, että hän olisi eri mieltä sanotaan kanssa, mutta hänellä on muita velvollisuuksia. Ann. Well, kiitos puheenjohtaja. Voi toki olla, että joistakin asioista olen tyytyväisempi kuin joistakin muista tässä budjetissa. Mutta me kaikki tiedämme, että lähtökohtana on monivuotinen rahoituskehys, josta ei vielä ole päästy sopimukseen. Neuvottelut ovat käynnissä ja näen, että se lähtökohta, jolle komissio on valinnut budjetin esittelylleen, on sopimus helmikuulta valtion ja hallitusten päämiesten välillä. Se tietysti eroaa jossain määrin siitä jaosta, jonka tähän mennessä olemme nähneet, sekä tämän nuorisoaloitteen suhteen, jota nyt viedään eteenpäin, Vaikkakin nuorisoaloitteeseen pitäisi vuoden 2015 jälkeenkin vielä keskittyä enemmän, niin parlamentti tätä varmasti tukee, eikä vain tukeutua sosiaalirahastoon, mutta näen kyllä sen, että on pyritty korjaamaan niitä tuhoja, joita aiheutettiin horisontti 2020. Se on suuri huole, huoli. Neuvosto on halunnut varmistaa, että tällä ohjelmointikaudella tutkimukselle olisi enemmän varoja, mutta käytännössä verrattuna tähän vuoteen lisäystä ei juurikaan ole, koska kasvu on näin pientä. Ja aivan oikein totesit, että lähdimme liikkeelle laskusta. ITRE-valiokunnan täytyy katsoa, mihin ohjelmiin tämä sitten vaikuttaa. Horisontti 2020 kattaa monenmoisia ohjelmia. Meillä on esimerkiksi vaihtoohjelmia, joita helposti voidaan toteuttaa ja ne saadaan käyntiin nopeastikin. Ensimmäinen kysymykseni, ja pahoittelen, että sinulle paikalla kuulemassa vastausta, mutta ensimmäinen kysymys liittyy tähän yhteyteen suhteessa tähän vuoteen. Meillähän on edelleenkin tämä lisätalousarvio kakkonen avoinna ja 11,2 miljardia, joita jäsenvaltiolta nyt pyydetään. Miten tämä näkyy teidän ehdotuksessanne? Maksamattomat laskut tältä vuodelta ensi vuodelle, jos emme saa tätä korjaavaa ja täydentävää lisätalousarviota, emme saa tätä 3,9 miljardia josta neuvosto ei ole vielä päättänyt, niin mikä tilanne sitten on? Sanoitte, että marginaalia ei käytännössä enää ole. Tutkimus- ja nuorisoaloite tuli jo mainituksi. Tämän lisäksi mainitsitte globaalin Euroopan. Siinäkin on melkomoinen leikkaus. ulkoasian politiikka on aina ollut moisessa pakkopaidassa budjetin näkökulmasta ja voimme vain pelätä, että tämä ongelma meillä on jatkossakin edessämme. Ensi vuonna lähestulkoon 12 prosenttia globaalin Euroopan varat vähenevät. Miten tämä voidaan selittää, kun katsomme tilannetta Syyriassa ja kun katsomme, mikä tilanne on Palestiinan pakolaisten suhteen. Haluaisin, että selittäisitte, miten tämä onnistuu, miten tämä on toteutettavissa. Sitten kategoria kolme, sielläkin on leikkauksia. Lähestulkoon 10 prosenttia leikkausta verrattuna vuoteen 2013. Tämä alue todellakin kärsii kovasti. Ja sitten lopuksi hallinto. AFET-valiokunta on pohtinut jossain määrin ulkoasianhallintoa ja on pohdittu, voidaanko toteuttaa nämä heiltä vaaditut leikkaukset. Haluaisin kuulla, mikä teidän näkemyksenne asiantilasta on. Tähän kysymykseen on kyllä paneuduttava syvällisesti. Tässä ihan muutamia alustavia kommentteja. Kiitos. Potea. Kiitoksia rouva esittelijä. Täällä on paljon puheenvuoropyyntöjä. Ehdotan, että tiivistätte kysymyksiä. Nyt ei ole vielä yleiskommenttien aika. Ja välttäisittekö esitettyjen kysymyksen toistamista niin, että kaikki voivat kysyä ja komission jäsen voisi vastata kaikille. Sidonia. Eh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen tästä esityksestä. On vaikea olla innostunut tästä esityksestä, koska on vaikea olla innostunut 2014 budjetista. On vaikea olla innostunut, koska tiedämme, että EUlle on vähemmän rahaa tulevina aikoina. Tämä ei ole uutta. Tiedämme, mikä tunnelma on. Meidän tehtävämme, ei mikään etuoikea, on tehdä parhaamme tässä tilanteessa. Meillä on kysymys ja kommentti. Mahdollisimman tiivistettynä. Kysymykseni liittyy metodologiaan. Minkälaisia oletuksia 2014 alustavassa budjetissa on liittyen oikeusperustaan? Tämä liittyy maksusitoumukseen. Tiedämme aikaisemmasta. Ja tämä liittyy siihen ohjelmaan, jonka puheenjohtajamme saattoi maailmaan. Life Plus. Olette yksi sen isistä. Tämä ohjelma kärsi kovasti viivästyksistä. Tämä on hyvä mahdollisuus oppia asioita. Minkälaisia kysymyksiä meillä 2014 oikeusperustaan nähdään? Ensimmäinen, ensimmäistä 2014 aikaisemmin tai myöhemmin. Tämä vaikuttaa kovasti maksusitoumusten täytäntöönpanoon. Tiedämme tämän Life Plus-ohjelmasta. Voisitko selkeyttää, miten val, mitä oletuksia käytit valmistellessasi budjettia? Kollegat varmasti luettelevat varauksensa joka luvusta. Ei tarpeeksi rahaa suunnitelmiin kunnianhimoamme ajatellen, ei EUn toiminta tarpeeseen nähden. Tätä on kivuliasta katsoa. Että se johonkin, joka huolestuttaa minua, kiinnostaa ja huolestuttaa. Ja tämä liittyy kohesiopolitiikkaan. Esityksesi sivu 10. Tämä kohesiopolitiikan maksujen tiputus. Tämä on kysymys minä huolestuttaa tämä. Liittyykö tämä siihen arvioon, että ensimmäisenä vuonna on hyvin vähän maksatuspyyntöjä? Ja tämä liittyy myös liittymiseen, onko tässä mukana jäsenmaiden lisämaksuja, jotka on myönnetty tälle vuodelle. Olisi hyvä tietää tämä. viimeinen kommentti saattaa olla hieman tunteenomainen, liittyy hallintaan. Minusta on hieman hirvittävää, että eläkekulut nousevat taivaisiin ja Eurooppa-koulujen varat tippuvat. Ää, henkilökunnan lapsia tulee lisää. Henkilökohtaisesti tästä kärsi koska tätä Belgian järjestelmää, mutta tämä, tässä on filosofinen kysymys. Minne tässä ollaan menossa, jos investoinnit menevät eläkkeisiin eikä nuoriin, mutta toivottavasti puhumme siitä tulevaisuudessa. Merci Sidonia. Kiitos Sidonia. Sidonia seuraa hyvin tarkkaan nuorisoaloitteita. Eikä minä suhtaudu välinpitämättömästi eläkkeisiin. Bien. Hyvä. Mutta tämä ei ole poliittinen ongelma. Salvador Garriga. gracias presidenta y gracias eh, por su presentación. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen tästä esittelystä. Aivan niin kuin todettua, me emme voi kommentoida yksityiskohtaisesti näitä asioita, koska saimme tämän ehdotuksen vasta tässä vaiheessa, mutta kuitenkin yleisiä kommentteja. Olemme iloisia siitä, että saamme tämän esittelyn tässä vaiheessa, emmekä vasta muutaman viikon kuluttua. Nyt voimme katsoa, minkälaisen yleisen sopimuksen saamme aikaiseksi monivuotisesta rahoituskehyksestä. Toki sen pohjalta sitten lasketaan maksut ja sitoumukset. Muutama kommentti. Ensinnäkin sitoumuksista vuodelle 2014. Ensimmäinen ohjelmointivuosi on kyseessä. Komissio ja sen yksiköt ovat toimineet aivan oikein kun sitoumukset ovat äh, varsin matalalla tasolla. Mehän tiedämme, että ensimmäisenä vuonna kulut ovat äh, pieniä. Kysymykseni kuuluukin, ettekö katso, että tässä voi syntyä jopa ylijäämää? Mehän kaikki oletamme, että ensimmäisenä vuonna – vauhti on hitaampaa kuin mitä oletamme. Voi olla, että komission yksiköt ovat olleet varsin optimistisia budjetin suunnittelussa vuodelle 2014. Sitten kommentti, joka varmaankin on sitten loka-marraskuulla tärkeämpi kuin tänä ajankohtana. Kyseessä on 2014 marginaali maksuille ja katto mahdollisessa MFFssä. Sehän on tulkoon nolla, 0,2. Tarkoittaako tämä sitä, että marraskuussa mennään sitten sovitteluun? Ajan, äh, olosuhteet ovat aika lailla toisenlaiset kuin, kuin mitä ne ovat olleet aiemmissa budjeteissa. Parlamentti pitää kiinni sitoumuksestaan kunnioittaa tätä maksutasoa. Eli varmasti saadaan sitten ensimmäiset merkit siitä, miten budjetti toimii ensimmäisenä MFFn vuotena. Sitten se, mitä Sidonia jo mainitsi. Ö, otsake 5 ja eläkkeet. Onko tilanne kestävä? Ovatko toimielinten eläkkeet kestävällä pohjalla, kun ajatellaan puitteita, joissa toimimme tulevina vuosina? Tämä on kyllä ihan sisältökysymys, johon on puututtava lähitulevaisuudessa. Kiitos. Les retraites Niin, eläkkeethän riippuvat totta kai odotettavissa olevasta eliniästä. Eläkkeiden kasvu on kehityksen myötä jatkanut tällä linjalla. No niin, Espanjaan ja sitten ST-ryhmän. Gracias, komisario, por venir. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen, että tulitte esittelemään tämä alustavan budjetin. Esitys on ollut hyvin selkeä, paljon kaavioita ja niin poispäin, mutta jos lukuja alkaa katsoa ja alkaa sitä vertailla 10-12 prosentin leikkauksia ja niin poispäin. Ei pääse paljon lämmitä. No, meillä on kuitenkin aikaa tarkastella näitä yksityiskohtia, ja me tarvitsemmekin lisää yksityiskohtia. Meillä on kolme kysymystä. 2013 lukuihin nähden haluaisin tietää, mitä 2013 lukuja on käytetty. Meillä on pöydällä viisi täydentävää budjettia. Maksatukset vaihtelevat niissä. Toinen kommentti liittyy siihen, mitä Salvainen sanoi liittyen maksumarginaaleihin. Tässä ei ole mitään marginaalia käytännössä. En tiedä. Ehkä nämä maksut maksetaan, koska 2013 päätyy nollalle eikä me kallata nollasta. Tänä vuonna meillä oli 6 miljoonin vaje. Mutta nyt meillä ei ole mitään marginaalia, jos katsomme, miten neuvottelut etenevät neuvoston kanssa ja neuvotto suhtautuu erittäin vasten hankoisesti budjettiin, niin tulee olemaan erittäin vaikea ratkaista mitään ongelmia, kun mitään liikkumavaraa ei ole. Ja sitten kolmas kysymys liittyy tähän etupainottamiseen, sellaista Horisontti 20 tapauksessa olisi mahdollisuus etupainotteisuuteen, ehkäpä myöskin joskin osissa tutkimus- ja kehitysohjelmia. Jos me etupainotamme jotain ohjelmia, niin jotakin täytyy leikata jolleen kattoja ja muuta. Että etupainottaminen on ihan hyvä. Ohjelmiin tarvitaan rahaa, mutta mihin? Ja mitkä ohjelmat eivät tarvitse rahaa. Nuorisotakuu, sieltä on eliminoitu ohjelmia oletuksena, että ne eivät rahaa tarvitse tai niin paljon. No miksi niille alun perin maksettiin rahaa sitten? Meidän mielestä nuorisotakuu kulkee muiden politiikkaan edellä. Raha vieminen siltä sitä logiikkaa en tajua. Ja mistä nämä rahat nyt sitten tulevat monenkin muiden politiikka-alueiden etupäätämässä? Thank you, Chair. Also. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset komission jäsenelle siitä, että hän esitteli tämän budjettinsa heti ensimmäisenä täällä parlamentissa. Kun katson tätä paperia, niin ensimmäinen huomio neuvottelut eh, MFFstä ovat hyvin pitkälle menevässä vaiheessa. Selvä. Mutta meidän kaikkien täytyy valmistautua myös odottamattomaan. Ajatelkaapa, että ei saada aikaan MFF monivuotista rahoituskehystä. Mikä tilanne on silloin? Toimimmeko silloin tämän budjetin mukaan? Mikä on oikeudellinen perusta? Miten käytämme rahoja? Ymmärsin esityksestänne, että ainakin mitä tulee kohesioon, niin vain 8 prosenttia on uusille ohjelmille, joka merkitsee sitä, että 92 prosenttia on vanhan oikeusperustan mukaista, joten siltä osin eh, seuraamukset olisivat rajalliset. Myös maatalous jatkuu, mutta mikä olisi seuraamus muille ohjelmille? Sitten annotte meille nämä iloiset uutiset siitä, että Kroatiasta on saatu aikaan sopimus. Eli hyväksyttiinkö komission ehdotus sellaisenaan vai tekikö neuvosto siihen muutoksia ja jos näin, niin minkälaisia muutoksia? Ja sitten eh, pidän hyvänä sitä, että on lisää rahaa nuorisotyöttömyyden auttamiseen. Toivottavasti tämä auttaa, koska tämä on tämänhetkinen kaikkein akuutein ongelma. Mutta jälleen kerran, mistä tämä raha tulee? ja mitkä ovat seuraamukset. Eli siinäpä ei, ei, ei on. Minulla vielä täällä yksi kysymys liittyen äh, lisäbudjettiin, täydentävään lisäbudjettiin numero kaksi. Oletan, että tämä numero kaksi hyväksytään, kuten neuvosto lupasi joulukuussa. Joten äh, toivon mukaan näin on. Merci Jan. Elga. Helga. Kiitos Jan. Helga Tryppel. Thank you to our commissioner. Kiitos Alan, kiitos komission jäsenelle esittelystä. Ensimmäinen kysymykseni kuuluu, että toki on hyviä syitä etupainotteisuudelle tässä nuorisotyöttömyysaloitteessa. Haluaisin kuitenkin tietää, mistä tämä raha etupainotetaan. Tämä ei tullut minulle selväksi. Ja sitten aivan puheen alussa komission jäsen totesitte, että haluatte saada maksuvalmiutta, likviditeettiä pk-yrityksille. Kun katson tässä sivua 15 ja, ja ajattelen poliittista prioriteettikysymystä. Tässä on COSME-ohjelma, 26 prosenttia leikkausta maksuissa, 2,5 horisontti 2020 vähennystä, 13,5 ja maksuissa jopa 24,4 ja Erasmus Sitäkin vähennetään sitoumuksissa maksuissa 12,7. Ei tämä ole sitä, mitä me parlamenttina ja erityisesti minun ryhmäni halusimme nähdä. Ei tämä ole sen mukaista, mitä sanoitte aluksi, että haluatte saada likviditeettiä pk-yrityksille. Kun luen tätä sivua, niin näen selkeitä vähennyksiä juuri tällä alalla. Sitten sivulla seitsemän Sinnekin minulla olisi muutamia kommentteja. Kun vertailen esimerkiksi maksuja kilpailukykyyn, kasvuun, työpaikkoihin, 9,3 prosenttia on vähennetty. Ja sitten suorat maksut täällä on nousua 0,3. Ja kun katson toista kertaa maaseudun kehittämistä, kalastusta, eli pitkälti ekologisia sitoumuksia, niin maksut vähenevät 10,1 prosentilla. Tässä äh, äh, en oikein näe tasapainoon liittyvää vaatimusta. Kilpailukyvyssä leikataan ja maaseudun kehittämisessä leikataan. Ei tämä ole minusta oikeaa tasapainon hakemista, eikä sen mukaista, mitä totesitte alustavassa kommentissanne. No sitten maksut, laskut, joita tänä vuonna ei makseta marras-joulukuulta, ja jos ne siirretään vuodelle 2014, niin kuin totta kai käy, mikä tulee olevan tämän vaikutus maksuihin 2014? Kiitos. Kiitos Helga ja Aldas. Kiitos komission jäsen. Minä halusin aloittaa ensiksi ilmaisemalla tyytymättömyyteni ja pettymykseni siihen, miten komissio toimii. Te lähdette siltä pohjalta, mitä neuvosto helmikuussa sanoi, että se on joku lakitaulu ja että parlamentti ei tarvitse kuulla. Ryhmäni on hyvin tyytymätön joihinkin julkisuudessa antaminen lausuntoihin eh, viime viikolla komissio ja Irlanti komissiona sanovat, mitään sopimustahan ei ole. Tuon sanottua niin ja ehdotusta tarkastellessa, niin sanon, että muutama asia näkökohtaan on jo todettu, mutta ihan selvästi tämä budjettiluonnos, alustava budjetti, on säästöbudjetti. Ja sellaisena ryhmäneistä tässä muodossa voi hyväksyä. Eipäkö kaikkia otsakkeita läpi, mutta mitä sinä voit sanoa? että kilpailukyky lisääntyy. Jos lukuja tarkatsee, tarkastelee horisontti 20, 20 leikkauksia, 10 prosenttien leikkaus maksumäärärahoissa. Ei tämä ole mitään nappikauppaa. Erasmus Kosmo-ohjelma 30 prosenttia. Siinähän tuotaan pk-yrityksiä. Ja sitten verkkojen Eurooppa-väline. Se on tärkeää. En halua vähetellä, mutta useissa tapauksissa on julkisen sektorin ja yksityisen sektorin yhteistyötä, mutta se mikä on julkista tai voisi olla julkista investointia. Si- siinä on alibudjetointia. Sitten pari sanaa kohesiobudjetista kokonaisuudessa. Niitä on kovasti leikattu. 3,6 miljardia uusiin aloitteisiin, nuorisotyöllisyyteen 0,9 miljardia. Euroopan köyhimmille. Tämähän on vitsi, suoraan sanoen. Tämä on pelkkä savuverho. Ja komissio teeskentelee, että se toteuttaa uusia ohjelmia. Mutta tämä on lähe, naurettavan rajamailla, maaseudun kehittäminen, leikkauksia, turvapaikkaa ja maahanmuuttorahastossa leikkauksia. Ne ovat tärkeitä rahastoja luovassa Euroopassa leikkauksia, vanha media, mediaohjelma. Komission jäsen Lewandowski sanoi, että tämä liittyy kulttuuriseen poikkeukseen, mutta vaikuttaa sille, että tämä kulttuuribudjetin leikkaus on, että komissio pesee käteensä tästä exception kulttuurellista. Ja tässä hyväksytään ää, pureksimatta nielastaan tämä vapaakaupasemus Yhdysvaltojen kanssa kulttuuri kartalta, jos se, tätä se katoisi kartalta, tätä budjettia tarvitaan. Enköhän minä ole ne tarpeeksi ilmaiseksi, että olen erittäin tyytymätön tähän budjettiin. Olisin tavannut, että kaikesta huolimatta komissio olisi tehnyt budjetti, mutta tämä huono ehdotus. Kiitos, Richard Ashworth. Uh, chairman, thank you very much. Uh... Puheenjohtaja, kiitoksia. Toisin kuin muut puhujat, haluan ensin kiittää komission jäsentä ja onnitella häntä käytännönläheisestä ja järkevästä ehdotuksesta. Yleisesti komission sen olen tyytyväinen, että helmikuun neuvoston luvut yleisesti on hyväksytty ja olen yleisesti tyytyväinen eh, siitä suunnasta, johon tällä budjetilla ollaan menossa. Olisin halunnut radikaalimpiakin uudistuksia, ymmärrätte sen varmasti, kun tiedätte, mistä tulen, mutta tämä on kuitenkin oikea suunta. Sitten investointipainotus tässä budjetissa. Minusta se on aivan oikea painotus Euroopassa tällä hetkellä. Olin tyytyväinen, kun vastaatte niihin ongelmiin, joita unionissa on. PK-yritykset, nuorisotyöttömyysaloite. Nämä hankkeet olisi pitänyt toteuttaa jo kauan sitten, suoraan sanottuna, mutta hyvä, että edes nyt. Oikeastaan huoleni, joka liittyy nuorisotyöttömyysaloitteeseen, jos nyt tunnustankin tämä etupainotteisuuden ja ymmärrän, että se on pragmaattista, niin toisaalta sitten tästä nousee esille huolia siitä, oletteko tyytyväinen siihen kapasiteettiin, joka on ottaa vastaan tätä tukea hyvin lyhyellä aikataululla. Saadaanko tällä sitten vastinetta rahalle todenteolla? Olen vakuuttunut, että tämä on aivan oikean suuntainen hanke ja tuen teidän pyrkimystänne. Miksi ei sitten tarvittaisi eh, lisää jatkuvaa tukea? Kokemukseni mukaisesti tämän tyyppiset ohjelmat eh, vaativat pitkän aikaa ennen kuin tuloksia saadaan. Ja näin voidaan sitten saada pysyvää tukea. Mutta kyllä yleistä suuntausta voidaan kunnioittaa, budjettikuria niin ikään voidaan kiittää ja mielelläni kuuntelen yksityiskohtia myöhemmin. Achtung. Hartong. Voorzitter, minä Lewandowski. Eh, Kiitokset äh, tästä esittelystä. Vihdoinkin siellä täällä säästöjä, siitä olemme tyytyväisiä. Mutta kaksi kysymystä. Miten me voimme ylipäätään puhua vuoden 2014 budjetista, kun vuoden 2013 budjettia ei ole vielä viety päätökseen eikä ole saatu vielä sopimusta parlamentin vaatimuksista? Toinen kysymykseni on päätetty siitä, että että säästetään yksi prosentti ainoastaan henkilökunnasta. Tämä on ihan naurettavan minimi. Tilintarkastustuomioistuin, neuvosto ja komissio ovat saaneet aikaiseksi, oikeusasiamies ei, ja parlamentti on jopa palkannut lisää ihmisiä, minusta se on häpeä. Oletteko te samaa mieltä, että nyt olisi todellakin aika vetää johtopäätökset tässä taloudellisessa kriisissä? Merci, mon cher collègue. Kiitos, rakas kollega, nyt herra Naranjo. Gracias, komissario, por la información. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen tuomistanne tiedoista. Täytyy todeta sille, että olen jossain määrin huolissani. Huoleni liittyy nuorisotyöttömyysaloitteeseen. Te puhuitte siitä, että tukea tarjotaan 15-24-vuotiaille. Jos katsotaan tilastotietoja tätä ikäryhmää, niin on paljonkin sellaisia nuoria, jotka ovat koulutuksessa, opiskelemassa. Erityisesti kun ajattelemme yliopistoja eri maissa, niin sitten tulokset ovat aivan eri näköiset, kun katsomme niitä nuoria, jotka eivät ole joko kokoaikaisessa työssä tai koulutuksessa. Tässä ylärajana on 24 vuotta. Silloin juuri syntyy dramaattinen tilanne niiden nuorten suhteen, jotka eivät enää opiskele, mutta eivät vielä ole töissä. Eli ovat yli 24, mutta kenties alle 29-vuotiaita. Eli täytyy ajatella tätäkin ikäryhmää. Voimmeko jäädä vain odottelemaan? Tässä ei kyllä, eivät kyllä tavoitteet täyty. No sitten hallintokulut. Siellä on huomattavia leikkauksia, esimerkiksi Eurooppa-kouluissa 5,6 prosenttia. Varmasti perusteluja tälle leikkaukselle – saamme kuulla. Tämä on yksi suurimmista leikkauksista. Kysymykseni kuuluukin miksi? Miksi on nyt päädytty 5,6 prosenttiin leikkauksiin Eurooppa-kouluissa? Hauk. Ja, vielen dank. Kiitos. Luonnollisesti kiitokset siitä, että komission jäsen tuli ensimmäiseksi tänne meidän luoksemme ja esitteli tämän budjetin. En nyt mitään yleistä huomiota halua tässä tehdä, koska kollegat ovat sen jo tehneet, enkä nyt olekaan pääesittelijä tai yleisesittelijä. Mutta yksi asia on selvä. Mehän tiedämme sen ja komission jäsenkin sen sanoi, vaikkakaan me emme sitä pidäkään, niin kuitenkin eh, hän on eh, neuvoston johtopäätösten pohjalta 8. helmikuuta eh, tehnyt budjettiluonnoksensa ensi vuodelle ja tässä nyt tulos. Minulla on erityinen kysymys. Ja sitten haluaisin tukea vielä kollegan kysymystä. Tämä erityinen kysymys liittyy Life-ohjelmaan. Ymmärrän, että Life-ohjelma liittyy komission mielessä aina Helgaan, koska Helga on ollut tässä esittelijä, mutta ympäristövaliokunnassa minä olen esittelijä. Ja nimenomaan tänään iltapäivällä me toivomme, neuvosto ja minä, että meillä olisi viimeinen kolmikantaneuvottelu ja että voisimme päättää kaikesta, paitsi luonnollisesti finansseista. joten ensimmäinen tammikuuta lähtien sitten ohjelma olisi käynnissä välittömästi. Mutta sitten itse rahoituksesta. Komissio LIFE-ehdotuksessaan seuraavaksi rahoituskaudeksi ehdotti 3,22 miljardia euroa. Neuvoston johtopäätöksessä 8. helmikuuta me saimme tällaisen mm, indikatiivisen vähennyksen. Life myös sai 3,057 miljardia. Nyt kuitenkin tässä paperissa, tässä luettelossa sivulla kahdeksan, jossa on kysymys tietyistä ohjelmista. Siis minä on 3,4 miljardia euroa. Ja kun katson tätä Life evoluutio kaaviota niin, ja lasken nämä yhteen, niin se on 3,46 miljardia euroa. En nyt tätä kritisoi, minä vain kysyn mikä on realistista ja eh, miksi. Miten minun tämä pitää nyt ymmärtää? Että Life saa enemmän rahaa kuin aikaisemmin vai? Siis ei todellakaan tämä ei ole kritiikkiä, mutta en nyt vain halua vaijata ja, tai sanoa, että mahtavaa, kiva. Ja sitten kuitenkin tässä olikin vaikka esimerkiksi laskuvirhe. Tämän haluaisin <laughs> tietää. Ja sitten toinen asia. Ihan kuten Jan Mylder, minäkin haluaisin tietää, mitä tapahtuu, mikäli emme saa monivuotista rahoituskehistä. Mitä tapahtuu esimerkiksi oikeusperustoille? Tiedän, että joitakin uusia oikeusperustoja saadaan valmiiksi tai jo on valmiina, ne vain odottavat rahaa – Sitten täytyy kysyä myös puheenjohtajalta, kun tämä erityiskokous, joka meillä, jonka me haluamme pitää maanantai-iltana, se on siis siltä pohjalta järjestetään, että Koreper on tehnyt päätöksensä muodossa eli toisessa. Ja sitten me sen pohjalta teemme päätöksiä niin, että voimme sitten päättää täysistunnossa edelleen. Vai miten tämän täytyy nyt ymmärtää? Merci Jutta. Je, je... Minä vastaan. Minä vastaan kysymykseenne. Tässä maanantain, maanantai-illan erityisistunnossa meillä on luultavasti pöydällä var, varauksena se, mitä Koreperissä on tänään päätetty. Siinä on ensimmäiset päivämäärät äänestettävänä ja ehkä myöskin täydentävän budjettiin kakkosen luvut ja täydentävän budjettiin ykkönen äänestettävänä. Keskustelemme todennäköisesti emme äänestä. Me käymme läpi monivuotista rahoituskehystä siinä muodossa, kun se on huippukokouksessa käyty läpi, jonka, ja jos siellä saadaan poliittinen sapu perjantaina ennen meidän kokousta, Korperin erityisistunto saattaa käsitellä sitä. Minä tiedän ajan olla siinä, määrin, siinä tarvitsen, kun saan informaatiota. Mutta joka tapauksessa meillä on seuraavassa kokouksessa täydettävä budjetti yksi. Nyt Dominique Rike. Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensin kiittää komission jäsentä. Hänen esittelynsä oli hyvin mielenkiintoinen. Hänhän toimii niiden lukujen pohjalta, joista neuvosto ehdotti monivuotisen rahoituskehykseen. Eli nähtäväksi jää, päteekö tämä kehys ylipäätään. Kuitenkin tässä on aika hämmästyttävä seikka. Sen lisäksi, että esitellään näitä prosenttiosuuksia ja lukuja, niin näemme myös tämän yleisemmän dynamiikan. Kun ajatellaan maksuja, niin ne sitten laskevat ensimmäisten vuosien jälkeen. Me elämme taantumaa nyt Euroopassa ja on tarvetta puuttua tilanteeseen vuonna 2013 tai viimeistäänkin 2014. Euroopan budjetilla täytyisi pyrkiä vaikuttamaan jollakin tavalla, koska tämä budjettihan on, on osoitus siitä, että näin tulee käymään jatkossa, kun määrärahat sitten tämän alkunousun jälkeen laskevat. Ja täytyy katsoa absoluuttisia lukuja. Sitten kun otamme huomioon, mikä on monivuotisten ohjelmien luonne, niin ongelmat vain vain sitten vaikeutuvat, tiivistyvät loppua kohden. Muutama kysymys. Ensimmäinen kysymys. Kun markkinaali katoaa, niin onko tämä joustavuudella korjattavissa oleva ongelma? Ja toinen kysymys. nuoriso työttömyysaloite, jota parlamentti laajasti tukee, osoittaa, että kyllä me voimme saada vahvaakin maksudynamiikkaa tällaisessa budjettiympäristössä, joka nyt on kyseessä. Jos varoja olisi, niin tiettyjä seikkoja olisi voitu toteuttaa myös muilla aloilla. Kysymykseni liittyy näihin hyvin vaikeisiin olosuhteisiin, joissa ohjelmia nyt toteutetaan, niin voitaisiinko käyttää maksuja nimenomaan tämän tyyppisiin hankkeisiin? Sitten yksi A kysymys kenties olen, olen tässä aivan naivi ja pahoittelen sitä, jos näin on. Tässä on 12,5 prosenttia verkkojen Eurooppaan. Se on kallis ja toivottavasti se saadaan päätökseen pian heti huomenna. Sitten on 16,2 prosenttia suuret infrastruktuurihankkeet. Tässä en kenties ymmärtänyt äh, aivan hyvin, millä tavalla tämä toteutuu ja jaetaan. Sitten äh, otsake kolme, leikkaus siellä. Miten teidän mielestänne tällainen leikkaus voidaan hoitaa, kun samanaikaisesti huomioidaan se, mitä jäsenvaltiot tekevät ja vaativat? Meillähän on myös äh, Schengen-asema, mm, joka liittyy tiettyihin maihin ja vaikuttaa tilanteeseen. Nämä kysymykset haluan esittää, mutta toki äh, kiitän komissiota siitä, että se on tarttunut tähän hyvin vaikeaan hankkeeseen. EPP suuntaa katseensa kauemmallekin. Kiitos Raskalle Gainet, herra Godmanis. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää komission jäsentä mm, mahdollisimman voimakkaasti sitä, mitä hän tarjottaa tämän parasta, mitä hän voi tarjota. Tämä Kysymykseni liittyy vain yhtenä asiaan tähän nuoriso-ohjelman etupainottamiseen. Jokaisella monivuotisella rahoituskauksella ilman lapsensa nyt nykyisellä on Euroopan elpymissuunnitelma. Sen luvut ovat noin tuplaat nuorisoaloitteesta, siinä 6 miljoonaa. Kiinnostavaa. Tämä suunnitelma täytyy saada loppuun. Mä voidaan aikana, sinne ei ole mitään N plus 1, N plus 2 siirtoa. Kysymys on, kuinka hyviä me olemme tämän suunnitelman tavoitteiden täyttämisessä. Se antaa meille mahdollisuuden ymmärtää, kuinka hyviä me olemme sitten nuorisoaloitteen toteuttamisessa. Kysymykseni on vakava. Kohesio trilogian neuvotteluissa tässä. Olen tämän kolmikantaneuvottelun jäsen työllisyysvaliokunta ja työllisyyden pääosasto halua eroa nuorissa aloitteista. Sanoit, että tämä täytyy ottaa sosiaalirahastosta pois. pois ja meidän prosentit lasketaan ilman nuorisoaloitetta. Mutta nuorisoaloite liittyy sosiaaliseen ongelmaan. Ongelma on, kuka hallinnoi projekteja? Asia nyt ei ole, että me siirrämme rutkasti rahaa aikaisempaan käyttöön, ja sitten meistä me vain poliittisia väitteitä ilman vakavia tuloksia. Olen analysoinut rahojen käyttöä eri jäsenvaltiossa, sosiaalirahastossa, kuinka paljon siinä annetaan suoraan nuorissa työttömyyteen. Osuus on hyvin, hyvin pieni. Kysymys on, ovatko maat valmiita, kun nuorissa työttömyys on 25 prosenttia ymmärtääkseni, ovatko ne valmiita kahdessa vuodessa nopeasti valmiita käyttämään kolme miljardia? ja kuka komissiosta pitää huolta, että tämä raha käytetään poliittisesti näyttävästi ilman mitään tuloksia. Mä tässä käsissäni paperi neuvostosta 20. kesäkuuta, onko se virallinen vaikea sanoa. Mutta tämä paperi menee jäsenvaltiolle ainakin. Ja artiklassa 9g kokonaismarginaali työllisyydelle ja erityisesti nuorisotyöttömyydelle avoimuudelle. Tässä lukee, että rahat keskitetään käyttämättömistä muista artikloista. Ja, ja 2014-2016 välillä etupainotetaan. Se merkitsee, että se merkitsee samaa kuin elvyttämissuunnitelmille. Käyttämättömiä rahoja. Hyvä kysymys on, onko riittävästi käyttämätöntä rahaa etupainottamiseen? Annetaan tälle poliittisesti välttämättömälle asialle jota en vastusta. Mutta kysymykseni komissiolle on, kuinka vakavasti me valmistelemme tätä? Paljonko me vaadimme jäsenvaltioilta, että ne vakavasti esittäisivät ohjelmia, jotta eivät vaan käyttäisi rahaa siitä vaan. Ja muiden projektejen käyttämättömien varojen kustannuksella, jotka sitten kuitenkin täytyy tätä panna. Edith Herzog. Thank you, Chairman. Thank you, Commissioner. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission sen. On hienoa nähdä, kuinka hienosti e, luovasti voitte tätä asiaa hoitaa. Tämähän osoittaa, että laiva ei uppoa, mutta kyllä vedenpinta kuitenkin nousee ja puoleksi olemme jo vedenpinnan alapuolella. Me emme voi välttää tätä vuosittaista taistelua eri budjettikohdista minun kysymykseni kuuluukin, oletteko valmis sanomaan ei, jos tämä it e kysymys nostetaan taas uudelleen tulevana vuonna ja sen jälkeisenä vuosina. Ja sitten parlamentin budjetti. Tässä olen varjoesittelijä ja olen tyytyväinen, että Monika Holmaier on paikalla. Olen yllättynyt, että kollegat eivät ole esittäneet kysymyksiä parlamentista. Minulla on se tuntuma komission jäsen, kun katsoo näitä lukuja, että olette sitoutunut siihen, että Uusia jäseniä ei tule parlamenttiin ja vanhojen luvut, vanhojenkin luvut pysyvät ennallaan, kun otetaan huomioon edellisten vaalien tulos. Ja teillä on täällä 1,7 ja meillä on 2,2 tämä luku. Eli kyllä tälle asialle jotakin täytyy tehdä, kun ajatellaan palkkausta. No sitten jos tämä eläkekysymys. Jos jäsenten eläkekysymys täytyy olla mukana. Tässä sehän on yksi vaikeimmista kysymyksistä, niin kyllä todellakin tämä koko asian hoitaminen muuttuu aivan mahdottomaksi. Tässä taitaa olla myös laskentavirhe. Sivulla 27 ero ei ole 1,2 vaan 2,4 prosenttia. Eli onko tässä nyt sitten Kroatian luvut mukana? Haluaisin vain kysyä. Sivulla 7 siis. Ei 1,7 vaan 2,4, jos laskelman tässä tekee. Teneekö laskuvirhe? Ja Euroopan parlamentin laskelma ei pidä tässä paikkaansa. Kenties tämä liittyy Kroatiaan, joka ei tässä näy tässä laskussa. Ero ei ole 1,7 vaan 2,4. Aivan vain selkeytyksenä. Minusta on aivan epäoikeudenmukaista, että todellakin, jos Eurooppa-koulut yhdessä näiden eläkkeiden kanssa, jos vielä lisää leikataan Eurooppa-kouluista, niin tämä on melkomoinen hinta maksettavaksi eläkkeistä. Ja sitten tämä todellinen merkitys jää salaan suurelta yleisöltä. Olen Sidonian kanssa tässä samaa, samaa mieltä. Kiitos Edith ja Inge Gressler. Minulla on kysymys liittyen nuorisotyöllisyysaloitteeseen mikä oikeusperusta on sillä käytössä ja miten laaja oikeusperusta on hyväksytty vai tuleeko tähän joku laajennettu pohja monivuotisen rahoituskehityksen. Kiitos ja Monika Holmaaja. <laughs> Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Puheenjohtajat, kollegat, aluksi minä massiivisesti protestoin. Koska meille kerrotaan, että kerrotaan näitä asioita. Ja olisi ollut kiva, jos komissio olisi ollut esittelijöiden kanssa etukäteen yhteydessä. Katsoksemme uuden henkilöstöohjesäännön vaikutuksia. Meillä on sanottu, että jos että me joudumme rukkaamaan lukuja uuden ohjesäännön myötä. Olen sanonut tämän jo parin kertaan. Jos ohjesääntö muuttuu, oikeusperusta muuttuu, henkilöstökustannukset muuttuvat, että sopetukset tehdään vasta silloin kaksi viikkoa sitten puhumme tästä prosentin säännöstä komission jäsenen kanssa, mutta ei ollut mitään merkkejä, että komissio alkaisi muuttaa parlamentin lukuja ilmoittamatta virallisesti asiasta parlamentille. Sen sijaan komission virkamiehet keskustelevat parlamentin virkamiesten kanssa ja siellä yritetään löytää lukuja ja ihan sattuman varaisesti sattumalta parlamentin hallinto lähettää meille näitä tietoja ja kertoo, että tämä ei ole virallista tietoa ja komissio on sanonut, että, että luvat ovat epämuodollisia, niitä ei ole tarkoitettu jäsenille. Tarpe, tämä riittää. Tässä ei kunnioiteta esittelijöitä. Oltaisiin voitu saattaa puhelimella meille. Meillä olisi ollut mahdollisuus saada tietää. Minä olen todella pottuuntunut tästä. Ja meidän täytyy kyllä tekemään budjettipäätökset itse budjetissa. Ja näyttää sillä, että komissio ei näe tarvetta puhua meille ensin. Minä suoraan sanasti pyysin tätä informaatiota minun toimistossa kysyn, onko tietoa ja me emme ole saaneet tietoa. Missä määrin tämä komissio on tätä. kattaako se koko vuotta 2013? E- e- kuitenkaan me emme tiedä, onko meillä en, en, ennen kuin tuomioistuimen päätös tulee, voimmeko tehdä takautuvia päätöksiä budjetin suhteen. Ja sitten sitten nämä leikkaukset parlamentin suhteen. Parlamentti oli sopinut kollegojen kanssa, että jos uudet henkilöstöohjesäännöt astuvat voimaan, Meillä on se pohja, jolla muuttaa henkilöstökustannuksia, mutta komissio näyttää ajattelua, että se voi tehdä mitä haluaa. Se saattaa kokea, että se on y- toimii yksin oikeudella näissä asioissa. Tässä sanotaan 0,4 2014 leikkaukset, 2,1 2013. Olisi kiinnostavaa tietää, miltä pohjalta laskelmat on tehty näihin lukuihin pääsemiseksi. Kroatia ei tässä esine. Jos lukujen suurta ajattelee, niin voi kysyä, onko Kroatian kustannukset mukana vai ei komission pitäisi ensin puhua esiteltään kanssa ennen kuin se alkaa rukata parlamentin lukuja. Ja sitä meille erilaisia lukuja ja dokumentteja. Me olemme tilanteesta, komissio ei koe tarvetta keskustella kanssamme. Puhumattakaan, että se esittelisi meille mitään asiakirjoja siitä, miten nämä luvut on laadittu. Olen saanut nämä tiedot, kun viranomaiset kertovat liikenteestä. Olen erittäin kiitollinen, että viranomaiset ovat vähän tiskin alta epävirallisesti kertoneet asiasta, koska virallisesti he eivät saa kertomilla asiasta. Ilmaisin kiitollisuuteni viran, virkamiehille naisille, jotka tietoa antavat minulle. Haluaisin, että komissio maksaisi jonkun kannan asiasta parlamentti olisi siis sopinut kohdella toisella tavalla kuin nyt. Thank you, Chair. Kiitos äh, puheenjohtaja, kiitos äh, komission jäsen teidän esityksestänne. Olen äh, iloinen siitä, että te olette lähteneet eteenpäin siltä pohjalta, mitä neuvosto sopi helmikuussa. Huolenaiheeni liittyy kuitenkin tämän budjetin luotettavuuteen. Viimeisen kahden, kolmen vuoden aikana me olemme saaneet eh, rahapyyntöjä, mitä lähemmäksi loppuvuotta tulemme. Ja vuoden 2012 kohdallakin vielä me maksamme vielä enemmän vuoteen 2013. Ja tämä liittyy minusta osittain tai hyvin pitkältikin siihen tapaan, jolla budjetti suunnitellaan. Olen nähnyt koko joukon kohtia esityksessänne, joiden kohdalla en ollenkaan olisi niin luottavainen siitä, että olettamuksenne on oikea. Mutta käsittelen vain kahta asiaa. Ensimmäinen liittyy ralleihin maksamattomiin määrärahoihin. Jos nyt muistan oikein, niin muistaakseni tässä oli taas se ralleissa 200 miljoonaa viime vuonna. Te sanotte, että tässä suunnitelmassa olisi 70 miljardia. No toivon, että tämä on oikea luku, että projekteja ei hylätä taikka kiihdytetä. Minä en ollenkaan ole luottavainen tämän luvun suhteen. Ja sitten sanommeko, että me haluaisimme enemmän vaikkapa toiset 140 miljardia vuoteen 2015, koska ensi vuonna kaikki nämä maksamattomat määrärahat, joita meillä oli viime vuonna, pitäisi eliminoida. Joten haluaisin tähän selvityksen. Toinen asia, joka on huolestuttava, on kohesiorahastojen kehitys, jonka te näytitte. Te näytitte, että vuosi 2012 oli 52 miljoonaa. Budjetti 2013 on 55 miljardia. Ja vuodelle 2014 se putoaa 47 miljardia. Kohesiorahoitus ei seuraa meidän budjettisuunnittelumme tavallaan vauhtia. Ihmiset käynnistävät projekteja eri aikoihin, saavat yhteisrahoitusta tiettyinä toisina aikoina. Joten voisitteko te selittää, miten te päädyitte tähän oletukseen? Koska minusta on tärkeää taata budjetin luotettavuus. Kiitos. Merci, Kiitos, rakkaat kollegat. Kaikki ovat puhuneet. Omalta puoleltani Esittäisin kaksi kommenttia ja esittäisin yhden kysymyksen. Ensimmäinen kommentti, herra komission jäsen. asiakirjojen esittelyn suhteen pitäisi olla tarkkana ensimmäisellä sivulla, kun puhutte, mitkä oletukset otatte huomioon. Tässä on kolme toimielimen puhe, miehen sopimukset että aloittaa neuvottelut monivuotisista rahaa rahoituskehyksestä helmikuun neuvoston päätöksen olisi pitänyt päättää ja parlamentin päätöslauselman pohjalta 13. Joko olla juridisella linjoilla tai sitten viitataan poliittisiin asiakirjoihin neuvoston johtopäätökset eivät ole juridisesti mitenkään sitovia. Ne ovat poliittinen voimakas ilmaisu otamme sen huomioon, mutta parlamentin puolesta parlamentin neuvottelupohja taas on 13.3. päätöslauselma. joka molemmat ottaa huomioon, tai kummankaan tämä varoitus liittyen tähän asettaa esittelyyn. Parlamentti on joutunut erittäin kiusalliseen tilanteeseen, kun on ollut e- esitys ja on ollut kommentteja, ovat, ne ovat olleet liian optimistisia suhteessa neuvottelutilanteeseen. Ja meidän kaikkien pitää olla tarkkana ja mahdollisimman varovaisia, kun neuvottelut eivät ole vielä päättyneet. Ja toinen hyvin erilainen kommentti nyt muiden kollegoiden puheenvuorohan. Minä olen sitä ällistin. Kiitos luvusta. Ole... Sitten on tällainen selkeä. 2014 budjetti on teidän esityksenne pohjalta pienenee voimakkaasti 2013 budjettiin nähden. 2013 budjetti viittasi siihen, mitä on, mistä on äänestetty ja siihen, mikä tulee olemaan tilanne, kun täydetään budjetit on hyväksytty. Tässä on kaksi syytä. Ensinnäkin ne katot, ne, joita tällä hetkellä ennakoidaan neuvoston pohjalta tulevat laskemaan nykytilanteesta. Mutta tämä liittyy myöskin toisen ilmiön, joka on otettu esille. monilla politiikka-alueilla, yhteisön politiikka-alueilla, erityisesti kalleimmissa, ne keksimme uudelleen joka seitsemän kaikki samalla hetkellä joka seitsemäs uusi, se tavallaan hengitetään u- ulos ja sen jälkeen ei ole, ei ole projekteja. Tämä tulee respiitti ja sitten tulevat uudet säännöt uudelle projekteille, uusille projekteille. Ja tämä rytmin laskeminen vastaisi yhteisen taloudelliseen tarpeisiin – ja se tapahtui liian inflationistisena ja oli vähän liian nopean kasvun aika, niin mikä siinä, mutta nyt tämä tahtuu pahimmalla hetkellä. Ja neuvosto halusi kasvupaketin, joka takaisin, että EUn pikkuinen budjetti tukisi EUn tällaista toimintaa, mutta ei, se leikataan pahimmalla hetkellä, kun yhteisö on syöksymässä lamaan. Taloustieteilijät sanovat, että tämä on siis suht, prosyklinen suhdanteita seuraava. Ja se on mitä suututtavinta. Ja minun mielestä että meidän täytyy esittää kysymys tästä rytmistä. Ja mitä, sitä, mitä seurauksia on, että nämä uudistukset nämä ihan samalla hetkellä, kun oikeusperustat muuttuvat ja sisältö että prioriteetit, koko yhteisön EUn rahoittama politiikka samalla kerralla. minulla on kysymys, jotka ovat tämän ja sitten liittyy maksu sitoumuksiin 2013-2014. Me kaikki, ainakin komissio ja parlamentti, tässä aiheessa työskentelemme ottaen huomioon, että ensinnäkin me oletamme, että toisesta täydentävästä budjetista nostettaisiin 2013 yllä 11 miljardilla ja toivomme, että näin me ratkaisemme kaikki, kaikki 2013 ongelmat. Ja siinäkin tapauksessa nämä kaksi ehtoa toteutuvat, meillä on vielä ää, ratkaisemattomia ongelmia, mikä aiheuttaa oikeudellisia velvoitteita komissiolle maksaa 12, 13, kaikki laskut, jotka tulevat ennen lokakuuta vuoden lopun maksut voidaan maksaa seuraavan vuoden alussa. 2013 vuoden alussa komissio maksoi, maksoi 2012 alun laskut. Mutta samaan aikaan 2013 on perinnyt merkittävän tällaisen maksamattomien laskujen ää, nipun vuoden kannalta ensimmäiseltä kuukaudelta, joka merkitsee 2013 lopulla on merkittävä määrä laskuja, jotka pitää maksaa 2014. Miten te näette? Nykytietojen pohjalta, jotka ovat vain ennusteita, mutta kuitenkin. Komissiollahan on tästä paljon kokemusta. Miten te näette suhteet tämän 2013-2014 maksujen välisen suhteen ongelman? Kiitos. Merci, very rich, very rich discussion. Uh, starting with... Kiitos tästä hyvin kattavasta keskustelusta. Ensinnäkin oletukset 2013 suhteen. On hyvin tärkeää, mitä tänä vuonna 2013 tapahtuu ja on tapahtunut. En tarkoita ainoastaan monivuotista rahoituskehystä, vaan tarkoitan myös luonnosta. Olen optimistinen ECOFINin suhteen tänään niin että siellä vahvistetaan Koreperin kanta Kroatiasta. Tämä on poliittinen ja symbolinen kannanotto ja tärkeä asia. Mehän halusimme jo aiemmin toimittaa, toivottaa Kroatian tervetulleeksi niin, että voisimme juhlia liittymistä. Tämä toteutettiin jo silloin aikoinaan ja nyt toista kertaa kenties sitten Serbia, Islanti jatkossa niin, että liittymistä juhlitaan kahteen kertaan. No, näin nyt on tehty ja vastustus on vihdoinkin pois. No, kyse on maksukatosta, jotka lisääntyvät 370 miljoonalla. No niin, budjettiluonnos, joka tuo näitä maksuja vuodelle 2014. Meillä on 7,3 tietenkin, korjaa puhuja, eikä Tämä on oleellista, kun ajatellaan budjettiamme ja likviditeettiä jo syys- ja lokakuussa. Tämä on tärkeää meille, että meillä on tämä mahdollisuus. Ei tämä kuitenkaan ole vielä tarinan loppu. Kuulimme paljon kysymyksiä anna Jensenistä, Mulderiin, Helgaan, Susalta kysymyksiä. Eli miten nämä vielä maksamattomat laskut vaikuttavat vuosittaiseen budjetointiin? Tarvitsemme 11,2 maksaksemme lailliset velvoitteemme, totta kai. Ja sitten tiettyjä asioita, jotka eivät vielä näy näissä luvuissa – Me olemme nyt viimeistelemässä 2011 viimeisimpiä maksuja. Se on nyt onneksi saatu jo hoidetuksi, mutta samantapaisia ongelmia tässä on. Jos on jos käy niin kuin normaalisti, eli marras-joulukuulla tulee sitten viivästyneitä laskuja, puhutaan noin 5,6 miljardista. Tämä on aivan normaalia. Voipa olla, että summa olisi tällä kertaa hieman isompikin, mutta ei tämä ole suinkaan suurin ongelma. Suurin ongelma on se, että maksamme tänä vuonna tulevat laskut, jotka ovat aivan legitiimejä. Tarvitsemme 11,2 miljardia, jotta emme sitten ajaudu todellisiin vakaviin ongelmiin kassavirrankin suhteen, ei pelkästään maksujen suhteen. Tämä täytyy muistaa, eli mistään ei ole sovittu, kunnes kaikesta on sovittu. Tämä on oleellinen seikka. Minun esityksessäni sekä Kroatia että korjaava lisätalousarvio 11,2 ovat ikään kuin huomioidut. Eli nämä liittyivät vuoteen 2013 ja monet tämän huomauttivat. No sitten mikä on viite kohta. Nyt emme elä normaaliolosuhteissa. Ei ole mikään business as usual tilanne. Miten budjetti seuraavalle vuodelle voidaan esitellä ja mikä on lähtökohta tai viitekohta? Ala on oikeassa. Neuvostosta saadaan johtopäätöksiä, päätelmiä. Kyse ei ole hyväksytystä lainsäädännöstä. Tähän tarvitaan parlamentin hyväksyntä. Valintana sitten oli se, että odotellaan. Tämä ei ole menettelyn kannalta hyvä ratkaisu. Ja katsottiin, katsottiin mikä on, on tilanne toimielinten välillä, niin että esimerkiksi profiilia voitaisiin muuttaa. Oletin, että tämä nuorisotyöttömyysaloite esimerkiksi voitaisiin toteuttaa tällä tavalla etupainotteisesti. Kaikilla toimi elimillä on omat hyvin, hyvin tärkeät huomionsa, sopimusta ei vielä ole, ja luvut on sitten sopeutettava siihen sopimukseen, joka saadaan aikaiseksi, ja siihen korjaavaan kirjelmään, joka saadaan aikaiseksi. Meillähän on sovittelukomitea, joka kutsutaan koolle. Sitten tämä hyvin vaikea vite kohta kysymys täytyy totta kai huomioida. Tämä on se tilanne, jota käytämme viitekohtana neuvotteluissa ja se täytyy sitten sopeuttaa lopputuloksen eh, perusteella. Eh, oikeusperusta niin ikään on tässä esillä. Jutta ja Sidonia esittivät kysymyksiä oikeusperustasta tästä näkökulmasta. Eli nämä ovat ne lähtökohdat, oletukset, joille ehdotus rakentuu. Monet teistä ilmaisivat pettymyksensä budjetin tason suhteen. En tietenkään 2014 näe mitään syytä olla kovinkaan innokas innoissaan. Hartong, Ashford ja Andreasen olivat ainoita, jotka jossain mielessä olivat tyytyväisiä siitä, että saadaan tällainen kustannuksia säästävä budjetti vuodelle 2014. Sitten aivan toisella kanalla olevat Sidonia, Susa ja, ja muut puhujat. He toivat esille huolensa sekä maksujen että sitoumusten tasosta vuodelle 2014. Meillä on tässä edessämme realiteetit. Täytyy toteuttaa paras mahdollinen tulos niillä resursseilla, jotka ovat käytössämme niin että toteutamme sen, mikä on toteutettavissa näinä päivinä parhaalla mahdollisella tavalla. Selkeästi tuomme esille, mikä on fokus, mistä rahaa siirretään ja missä voidaan sitten tällaista jälkipainotteisuutta toteuttaa. Kyse on siis 2013-2014 tilanteesta ja siirtymästä. Kun ajatellaan 2014 maksuja ja toisaalta sitoumuksia, niin tämän keskusteluhan Anne Jensen, Salvador Garriga, Helga Rike, Andreasen, Susa, kaikki tämän keskustelun nostivat esille. Te olette hyviä tässä budjettikeskustelussa ja tiedätte, mikä on ensimmäisen vuoden tilanne monivuotisessa rahoituskehyksessä. Suurta hallaa syntyy. Voidaan olettaa, että on hitaasti liikkeelle lähteviä hankkeita, ja tämä on aivan realistinen lähestymistapa, kun ajatellaan tällaisia hankkeita ja vuorovaikutusta toisaalta komission ja jäsenvaltioiden välillä. Tässä vaaditaan aikaa käynnistymiseen. Tämä on myös horisontti 2020, kohesion, myös maaseudun kehittämisen taustalla. Helka esitti tästä kysymyksen. Totta kai suorat maksut hoidetaan, maaseudun kehittämishankkeet taas lähtevät hitaasti käyntiin. Ja tämä on myös oletus vuodelle 2014. Jotta ymmärtää budjetin filosofian vuodelle 2014, on tärkeää ymmärtää se, mikä ero on hankkeella hankkeilla, jotka ovat yhteisen hallinnoinnin kohteena ja toisaalta miten maksut ovat äh, jakautuneet. Tämähän on tässä äh, kalvolla kuusi, jos saisimme vielä kalvon kuusi esille uudestaan. Eli mikä oli alkuperäinen jako tässä? 8 prosenttia ainoastaan maksuista tulee uusista sitoumuksista ja uusista ohjelmista, vain 8 prosenttia koko budjetissa. Muut ovat joko maatalousmenoja, jotka, tai hallintomenoja, tai näitä maksamattomia ralleja. Tämä on aivan realistinen lähtökohta. Eri otsakkeissa me maksamme vielä avoinna olevia velvoitteita, ja kolmas osa tässä, näistä ralleista, maksamattomista määrärahoista, on vielä tässä vuoden lopulla. Tämä on aika lailla erikoinen budjetin jakautuminen. Kyseessä on ensimmäinen vuosi, jota sitten varmaan vuosien varrella tilannetta tullaan muuttamaan, mutta kyllä tämä on realistinen lähtökohta. Kyse on myös marginaalien mm, koostumuksesta. Pitää paikkansa, että maksuissa ei marginaalia juurikaan ole. Salvador tämän nosti esille ja myös puheenjohtaja 528 miljoonaa on marginaalia tässä sitoumuksessa. Se ei ole suuri marginaali, mutta kyllä siinä on jossain määrin liikkumavaraa prioriteettien suhteen, kun katsotaan mitä parlamentti on asiasta mieltä. Kun olemme neuvotelleet monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin alku osassa marginaalit eivät ole niinkään suuria, mutta 500 kun otetaan huomioon yleisemmän, yleisempikin marginaalin, kyllä tässä jonkinlaista jakoa voidaan sitten toteuttaa, kun ajatellaan loppuvuosia MFFssä. No sitten huippukokous, varsinainen aihe niin, että saamme todella toimintaan tämän nuorisotyöttömyysaloitteen. Tästähän on tehty poliittisia julkilausumia niin, että voitaisiin auttaa nuorta sukupolvia Euroopassa. No, jos puhumme realistisesti, niin työmarkkinapolitiikasta vastaavat ensisijaisesti jäsenvaltiot. Me emme saa aikaiseksi, tai emme saa oikeastaan synnyttää mitään liiallisia odotuksia työmarkkinoita on rakenteellisesti uusittava ja nämä eivät ole mitään suosittuja uudistuksia. Tämäkin on jäsenvaltioiden kontolla. En voi kaikkiin kysymyksiin tietenkään nyt vastata. Inga Kreslekin esitti kysymyksen. Meillä on tämä teksti ja asetus, ja se on tässä mukana. MFF-asetus siis meidän ehdotuksemme pohjalta, joka on 19.6. päivätty, niin olemme pyytäneet sitä, että saamme tästä myös sosiaalirahastoasetuksen. Kyllä meillä pitäisi jo olla oikeusperusta. Tämä ei ole suuri ongelma. Monet nostivat esille varsinaisen ongelman. Kotman, Ashford, Naranjo ja Mulder muiden muassa. Tämähän on vain poliittinen lausunto. Sen tueksi tarvitaan rahaa, tarvitaan monivuotista rahoituskehystä. Miten se saadaan todella toimimaan ja pyörimään? 2014 pitäisi jo saada pyörimään sillä tavalla, että 2013 valmisteltaisiin näitä hankkeita niin, että saataisiin tämä nuorisotakuu nuorisotakuu ainakin käyttöön. Skandinavian maissa sitä ei toteutetaan, siellä on rahaa allokoitu näille hankkeille. Kuitenkaan 24 jäsenvaltiossa 27 se ei vielä toimi. Meidän täytyy saada rahaa nimenomaan etupainotteisuuden kautta tälle aloitteelle. Mistä rahat sitten tulevat? 170 miljoonaa, niin kuin sanoin, energiasta, verkkojen Eurooppa-hankkeesta 640, territoriallisesta yhteistyöstä ja 471 kohesiorahastomaksuista. Nämä ovat myös hitaasti käynnistyviä hankkeita ja kyse on siitä, että lainaamme ikään kuin tulevaisuudesta ja toimimme takapainotteisesti. Tämä on myös realistinen lähtökohta, kun ajatellaan, mistä tämä raha tulee. olisi suuri epäonnistuminen Euroopan unionille, jos toimisimme tässä nuorisotakuussa, nuorisotyöttömyyshankkeessa samoin kuin elvytyshankkeessa. Sillä ei saada sellaisia tuloksia, mitä oletettiin, olisi epäonnistuminen, jos jälleen kerran rakennettaisiin samantapainen hanke, ei otettaisi oppia tästä elvytyshankkeesta ja sen kokemuksista. Sehän jäi pitkälti poliittiseksi julkilausumaksi. Sitten PK-yritykset. Helka Trypel muun muassa nosti esille tämän suuren ongelman. Jätetäänkö tiettyjä ohjelmia oman onsa nojaan? Keskeytetäänkö ne? Entä sitten tämä riskijakosuunnitelmat? Numerot osoittavat, että luvut ovat varsin pienet vuonna 2014 ja tässä viku, vipuvaikutukseen joudutaan pitkälti luottamaan. Esimerkiksi kosmen osuus on tämän tapainen. No sitten otsake neljä. Se on aika lailla vakaa tulevassa kehyksessä. 2014 leikkaus, joka liittyy tähän liittymistä valmistelevaan tukeen. Selitin tämän jo, Kroatiasta tulee jäsen, se ei ole enää liittymistä odotteleva maa. Ja sitten erityisponnistelut, kun haluamme eh, toimia arabikevään pyrkimysten tukemiseksi niin, että huomioitaisiin parlamentin vaateet tässä. onko tämä sitten pettymys vai ei tämä lopputulos, niin tämä on kuitenkin teidän arvionne tilanteesta. Tässä on ikään kuin huippu siitä, että on, on investoitu lisää ja otetaan oppia tapahtumista. Monet näistä hankkeista eivät ole pelkästään Euroopan unionin yhteisessä hallinnoinnissa olevia hankkeita, vaan on myös ulkopuolisia toimijoita – jotka on huomioitava. Ja tässä ei aina päästä niin nopeasti liikkeelle, toisin kuin humanitaarisessa avussa. No sitten Holmajer. En halunnut mitenkään tarkoituksellisesti. En ollut mitenkään taipuvainen haastamaan teitä budjetti vallankäyttäjänä. Me olemme käyttäneet teidän lukujanne. Ja sellaisia tietoja, joita olemme saaneet 2013 palkkojen jäädyttämisestä. Tästähän sovittiin kolmikantaneuvotteluissa, mutta vielä tätä ei ole oikeudellisesti varmistettu, vahvistettu. Ah, huomenna, no niin, kiitos. Kiitos panoksestanne. Näin saamme tälle realiteettipohjaa. Tässä olemme saaneet siis viime hetken tietoja palkkajäädytyksen tuloksesta ja miten tämä suhtautuu arvioihin. Me emme ole mitään omia arvioitamme luoneet. Me kunnioitamme Euroopan parlamenttia. Ja ainut instituutio, joka ei tätä kirjettä saanut. Too modern. <laughs> The other institutions uh, were not on... Muut toimi elimet mm, joutuvat myös olemaan maltillisia näiden virkojen suhteen ja jopa leikkaamaan. Ja henkilökohtaisestikin todettuna ei ole minun toiveeni millään muotoa loukata teitä tai haastaa teitä lainsäätänä. No, eläkkeisiin liittyy todellinen kysymys. Ovatko ne kestäviä? Mitä tilastot sitten meille kertovat? Voimmeko me tuhota tilastotietoja noin vain? Tästä syystä meidän täytyykin tunnustaa todelliset ponnistelut hallinnossa. Tiedän, miten vaikeaa on tietyissä virastoissa. Äh, tästä keskustelin Jutan kanssa, Jutan äh, kanssa. Puhuimme uusista haasteista ja siitä, että tietyissä virastoissa tarvitaan henkilökuntaa. Olen puhunut myös Michel Barnien kanssa. Hän näkee tiettyjä puutteita valvontavirastoissa, joilla jotka valvovat rahoitusmarkkinoita, joilla on paljon uusia tehtäviä. Puhuin myös Olli Rehnin kanssa siitä, kuinka paljon tarvittaisiin henkilökuntaa, uusia resursseja, ei pelkästään vajeiden kuromiseen, mutta myös kun seurataan 28 jäsenvaltion makrotaloudellista epätasapainoa. No sitten Eurooppa-koulut. En tiedä miksi tämä leikkaus tällä on, mutta todennäköisesti oletettujen lapsimäärän lukujen perusteella. Tämä heijastelee niitä todellisia ponnisteluja olla maltillinen hallinnossa koko kauden aikana. Ja sitten vielä sananen Herzogille, joka ei ole enää paikalla. Emme tietenkään hyväksy sitä, että lukuja Iterille budjetissa paisutellaan. Kyllä jäsenvaltioiden tehtävänä on saada tuloksia aikaiseksi, ei vain niin, että äh, korva merkitään kategoriassa varoja tällä tavalla. Andreasen tietää, että suunnittelun luotettavuus ei aina tarkoita samaa asiaa kuin budjetti, joka saa hyväksynnän äänestyksessä. Tehän kittelitte ponnisteluja. Ja kyse oli nimenomaan hyvin matalasta budjetin tasosta. Sitten tarvittiin täydentävä lisätalousarvio. Tähän liittyy se, mikä on äänestetty, hyväksytty budjetti, eikä niinkään mikä on lopullinen vuosibudjetti. Olemme havainneet tässä taulukossa yhden virheen tämän keskustelun ansiosta, eli Life Plus luku 3,4 on väärin, pitäisi olla 3,1 sillä kohtaa. Ongelmana on se, että usein puhutaan juokse, juoksevista kustannuksista, kun vertaillaan kahta seitsemän vuoden kautta. Olette aivan oikeassa, että kyllä täällä nyt ainakin yksi virhe ikävä kyllä on. Toivon, että todellakin virheitä löytyy vain yksi näistä taulukoista? Major issue of non-agreement. I... No sitten suuri kysymys siitä, että sopimusta ei ole. Jan Mulder nosti tämän esille. Minun käsitykseni on se, että Eurooppa on nyt niin täynnänsä ranka- ratkaisemattomia ongelmia, kysymysmerkkejä, että pitäisi tarjoilla hyviä ratkaisuja eikä huonoja ratkaisuja. Minä en halua tätä, tätä synkkää sopimuksetonta tilaa tässä lähteä tarjoilemaan ratkaisuna. Kyllä me tarvitsemme tämän 7,3 miljardia, tarvitsemme uusia ajatuksia, uutta rahaa näille aloitteille. Mutta tässä mennään pitkälti siihen kysymykseen, miten neuvottelut etenevät. Neuvottelut ovat kesken. Minusta nyt ei pidä välittää huonoja viestejä, vaan pikemminkin pitää välittää hyvää sanomaa Euroopalle, koska tilannehan on paljon dramaattisempi kuin mitä se oli silloin, kun Raimerin ja muiden kanssa neuvotellessa elimme silloin 2007. Tämä oli hyvin laaja puheenvuoro ja keskustelu oli kattava. Kysymyksiä esitettiin paljon. Näin haluan päättää oman puheenvuoroni tähän loppukommenttiin ja todeta, että toivottavasti tällainen Cassandra-tyyppinen ratkaisu ei meillä edessämme häämötä. Paljon kiitoksia, herra komissaari, puheenvuorosta ja yksityiskohtaisista vastauksista. Ehdotan, että päätämme tämän kokoukseen ja tapaamme budjettivaliokunnassa huomenna aamuna 9-12.30 samassa salissa, jolloin annamme mandaatin trilogia varten 2014 budjettineuvotteluihin. Kiitos, istunto on keskeytynyt.